hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Jatkamme nyt istuntoamme. Huomaan, että herra Romeva Rueta pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci. Euh, Kiitoksia puhemies. Vain tieto, joka olen saanut kuulla ja halusin sitä kertoa. Joitakin viikkojen ajan on tullut uusi ennalta näkemätön ilmiö, joka liittyy tiettyihin suuriin Sahara, Läntisen Saharan kaupungin. Monet Saharan asukkaat ovat tyhjentämässä kaupunkejaan ja asettautuvat muualle telttoihin. Kansanliike, joka vain kasvaa, on uusi tapa protestoida kestämätöntä poliittista ja sosiaalista ja taloudellista tilannetta vastaan tällä alueella. Sanon tämän sen takia tänään, että näitä ongelmia on johtuen monista väkivaltaisuuksista, joita hallitus on, joihin hallitus on syöllisyyt. Ja tämä kaikki lisääntyy huolestuttavalla tavalla. Minä pyydän, että onko parlamentti valmis reagoimaan, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Tämä ei tietenkään ollut työjärjestyspuheenvuoro. Mm, Länsi-Saharan tilanne ja Marokko ei nyt ole se, mistä me tänään iltapäivänä aiomme puhua. Zápis ze včerejšího denního zasedání a... Te olette saaneet eilisen istunnon täys, ja kopiot tehdyistä päätöksistä. Onko mitään vastalauseita näihin pöytäkirjoihin? Jos ei, niin ne on hyväksytty. Seuraavana meillä on esityslistallamme